Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Olkaapa ystävälliset ja menkää paikoillenne istumaan. Ich habe zunächst eine Wortmeldung zur Geschäft. Minulla olisi työjärjestys, puheenvuoro Marias, olkaa hyvä. Kirja Bröder, ζήτησα να μιλήσω για Kiitos. Pyysin työjärjestyspuheenvuoron